kunnialehterillämme ovat paikalla Euroopan kansalaispalkinnon saajat tältä vuodelta. He ovat nyt tutustumassa kaksi päivää meidän talomme. Tällä palkinnolla osataan kunnioitusta erityisestä toiminnasta paremman keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi Euroopan unionissa. Juuri pidetään tilaisuus, jossa myönnetään nämä palkinnot kello 7.30. Haluan toivottaa tervetulleeksi palkinnon saajat sydämellisesti. Kiitos. Nyt tulemme sitten esyslistaan puheenjohtajakokouksen artiklan 11. Äh, helmikuuta 9. lopulliseen esitysluonnokseen, joka on jaettu. Euroopan kansanpuolen ryhmä pyytää, että komission varapuheenjohtaja korkea ulkoituspolitiikan edustaja kertoisi Venezuelan äh, tilanteesta, että tämä lisättäisiin päivän viimeiseksi kohdaksi ennen minuutin puheenvuoroja ja niin, että tähän olisi myöskin päätösaselma, josta äänestettäisiin maaliskuun ensimmäisellä testoviikolla Strasbourgissa. Sen lisäksi kansapuolen ryhmä pyytää, että tämän päivän istuntoa jatketaan kello 22 asti. Kollega Luis de Grandes, esit, Luis de Grandes Pascual esittää perustelut tälle esitykselle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä pyyntö on esitetty hyvin selvästi. Pyydämme, että työjärjestystä muutetaan, että aloitetaan keskustelu koskien Venezuelaa ja että tästä annetaan ehdotus, jotta asia voidaan ratkaista ensi Strasbourgin täysistunnossa. Syy on aivan selkeä. Joulukuussa tämä talo hyväksyi päätöslauselman hyvin laajalla tuella Venezuelan tilanteen osalta. Sitä ei ole kulunut kolmeakaan kuukautta, eikä tilanne ole parantunut, ja päinvastoin kaikissa tiedotusvälineissä maailmassa to, to, todetaan, että tilanne on vain huonontunut, vangitsemisestä ja sijaan opposition vainoa, ja näin ollen meidän pyyntömme on todella oikeutettu eilen 14-vuotias poika kuoli kadulla yhteenotossa. Mielestämme tämä keskustelu on täysin oikeutettu. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kuka haluaisi puhua kollega Grandes Pascalin esityksen puolesta? Ei kukaan. Kuka haluaisi puhua sitä vastaan? Rova Alviol, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia. GUE-ryhmän taholta vastustamme tämän kohdan mukaanottamista esityslistaan, koska olemme sitä mieltä, että ainoa syy, miksi sitten tänään keskusteltaisiin koskien Karakasin pormestarin pidättystä. Hänet on pidätty, pidätetty, koska häntä epäillään vallankaappausyrityksestä. Ainoa syy on siinä, että te käytte kampanjaa Venezuelan hallitusta vastaan ja latinalaisen Amerikan muutosprosessia vastaan ja tarkoituksena on edesauttaa Venezuelan äärioikeistoa ja Yhdysvaltojen välissä sekä haluaa kaataa oikeutetusti valitun hallituksen, niin kuin jo tapahtui vuonna 2002 presidentti Chavezin vallankapauksessa ainoa syy on ollut se, että hän on saanut miljoonia henkilöitä pois nälästä ja köyhyydestä. Herra Delegna puhemies keskeyttää. Rouva Alvio, nyt olette valmis, olisin vain antaa teille hiukan enemmän puheaikaa. Hyvät kollegat, tällaiset esitykset, niitä voidaan kyllä kuunnella loppuun saakka, eihän teidän kärsivällisyytenne kuunnella kuin yhden päästä koetuksella kuin yhden minuutin, joten pyytäisin, että kuuntelisitte kollegaa loppuun asti. Mutta hän nyt sai puheenvuorossa päätöksen, Rova minä halusin auttaa siis teitä, mutta olitte nopeampi kuin miten minä pystyn antamaan teille tai tarjoamaan teille apuani. Nyt äänestämme esityksestä, se joka on kollega de Guandres, de Guandres Pascalin esityksen puolesta, nyt nostamaan käden vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty niukalla enemmistöllä. Tämä merkitsee sitä, että istunto tänä iltana jatkuu kello 22. Nyt tulemme ensimmäisen kohtaan esityslistalla vuorossa niin. Energiaunionin strategisessa tehty päätös, komission julkilausuma, komission varapuheenjohtaja herra Maros Sefcovic esittelee asian. Honorable Mr. President, honorable members, ladies and gentlemen. The decision taken by the Commission on the Energy Union a few hours ago brings an important message to